seuraavat. Me odotamme saavamme komissiolta puiteehdotukset tulevasta kriisimekanismista heti tulevina kuukausina. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi Catch the Eye-menettely. Annan puheenvuoron Baseskulle ensimmäiseksi. Puhemies.